linjauksia sekä kalastuspolitiikassa että monivuotisissa suunnitelmissa. Ja totta kai toimimme kumppanuussuhteessa parlamentin kanssa. Kiitos. Kiitos. Keskustelu on päättynyt. Ja nyt esityslistalla on seuraavana komission varapuheenjohtajan, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma – EUn arktisten alueiden strategiasta. Varapuheenjohtajaa edustaa komission jäsen Fyyle, joka saa heti puheenvuoron. Madam uh, uh President. Puhemies, arvon jäsenet. Euroopan unioni on kiihdyttänyt osallistumistaan arktiseen yhteistyöhön ja olen sen vuoksi hyvin mielissäni siitä, että voin tänään puhua parlamentille täällä korkean edustaja Ashtonin nimissä Euroopan unionin arktisesta politiikasta sen jälkeen, kun komissio hyväksyi yhteisen tiedonannon viime kesäkuussa. Edistys on ollut merkittävää. Viimeisen vuosikymmenen aikana meistä on tullut suurin arktisen tutkimuksen sponsoru ja olemme tukeneet sitä 20 miljoonalla eurolla vuosittain. Lisäksi osana alueellista ja rajat ylittävää rahoitusta Euroopan unioni on sijoittanut yli miljardi euroa taloudelliseen kehitykseen Grönlannista Venäjälle. Ja jos tähän lisätään sitten jäsenvaltioiden bilateraaliset osuudet, niin luku nousee lähes kahteen miljardiin euroon. Seuraavat askeleet, joita me suunnittelemme, tekee Euroopan unionin osallisuudesta arktiseen yhteistyöhön jopa vielä merkittävämmän. Meidän politiikkamme keskittyy kolmeen avaintekijään, josta ensimmäinen on tietous, toinen vastuu ja kolmas sitoutuminen. Jos me alamme, äh, jat, aloitamme tästä tiedosta, niin Euroopan unionin uusi Horizon 2020-ohjelma luo läheisemmät yhteydet kolmansien maiden tutkijoihin. Me tutkimme myös sitä, olisiko aihetta perustaa Euroopan arktinen informaatiokeskus. Sitten vastuu, vastuullisuus. Me haluamme tehdä yhteistyötä artisten kumppaneiden ja yksityisen sektorin kanssa, niin että voisimme kehittää ympäristöystävällisiä, pieniriskisiä teknologioita, joita voitaisiin käyttää esimerkiksi kaivosteollisuudessa ja laiva- ja varustamoteollisuudessa. Ja lopuksi sitten sitoutuminen. Me olemme tihentäneet vuoropuhelujemme kaikkien arktisten valtioiden ja sidosryhmien kanssa. Komissio jatkaa myös yhteistyötä arktisten alkuperäiskansojen ja ryhmien kanssa, jotta löytäisiin keinoja tehdä yhteistyötä monilla aloilla. Me aiomme järjestää tulevana kuukautena arktisten alkuperäiskansojen vuoropuhelukeskustelun. Toinen tärkeä päätös, joka Euroopan unionin on tehtävä, liittyy Euroopan unionin hakemukseen saada, olla tarkkailija, saada tarkkailijastatus arktisessa neuvostossa. Me luotamme siihen, että arktinen neuvosto tekee oikeudenmukaisen päätöksen ja huomioi erityisesti sen merkittävän osuuden ja tuen, jonka Euroopan unioni voi tuoda äh, arktiseen neuvostoon. Olen siksi myös äh, kiitollinen Euroopan parlamentin puoluerajat ylittävästä tuesta tälle hakemukselle. Haluan päättää sanomalla, että mitä me ikinä teemmekään, on kuitenkin yksi asia, joka meidän on tehtävä arktiselle alueen puolesta. Ja se on se, että me teemme yhteistyötä kansainvälisten kumppaneiden kanssa puuttuaksemme ilmastonmuutokseen ja rajoittaaksemme globaalin lämpötilan nousun alle kahteen asteeseen. Mielenkiinnolla kuulen, kuulen teidän näkemyksiänne. Kiitos. Grazie. Eh, ora la... Kiitos. Ja Seuraavaksi poliittisten ryhmien puolesta puhujat. Ensinnäkin EPPn puolesta edustaja Gaaler, kaksi ja puoli minuuttia. Presidentti. Kiitos puhemies. Kiitän teitä esittelijänä, herra komission jäsen, tästä arktisesta alueesta ja erityisesti kesän 2012 tiedonannosta, joka antaa hyvän kuvan siitä, mitä Euroopan unioni on alueella tehnyt ja mitkä ovat unionin painopisteet. Pidän sitä myös erittäin hyvänä ajatellen sitä, että se on hyvin reaalipoliittinen ja se on hyvin konkreettinen siitä, millä tavalla EU on jo toiminut arktisella alueella. 15. toukokuuta arktisen neuvoston kokouksessa hän äh, käsiteltiin, tullaan käsittelemään tätä äh, EUn tarkkailijastatushakemusta arktiseen neuvostoon. Viimeisen kahden vuoden aikana tämä alue äh, ja poliittinen ja taloudellinen mielenkiinto sillä alueella on kasvanut erittäin paljon. Meidän täytyy kuitenkin kehittää edelleen sitoutumistamme. Erityisesti tärkeillä alueilla Euroopalle meidän täytyy päästä eteenpäin ja myös varmistaa se, että esimerkiksi luonnon voimavarojen käyttö on kestävää ja täytyy myös huomioida laivaliikenne. Erittäin Tärkeää on se, että EU on sitoutunut, oli se sitten arktisen neuvoston työryhmissä tai muissa kansainvälisissä foorumeissa. Minä odotan, että komissio kehittää proaktiivista politiikkaa varsinkin niillä alueilla, joilla Eurooppa on mukana ohjelmissa, tutkimuksessa, investoinneissa ja markkinoilla ja sillä tavalla tuo mukaan tällaisen kestävän kehityksen Esimerkiksi Norja on osoittanut, että miten voidaan saada aikaan tasapaino kestävän kulutuksen ja ympäristön välillä. Meidän täytyy osoittaa, mitä meillä on tarjottavana. Ja minä onnittelen teitä, herra komission jäsen, siitä, että me saimme aikaan arktisen energiavuoropuhelun Islannin kanssa. Mutta eh, Islanti eilen kuitenkin ilmoitti, että eh, tämä arktinen keskustelu on eh, avoin keskustelu, johon kaikki saavat osallistua. Minä tiedän, että Islannin presidentti ei kannata EU-jäsenyyttä, mutta kuitenkin se, että kaikki muut kutsuttiin tähän vuoropuheluun, paitsi me, ja EU kuitenkin on ollut mukana tässä ja meillä on paljon välineitä, joilla voimme osallistua ja me, meidän me, meidät pitäisi kutsua pysyväksi tarkkailijajäseneksi, joten meidän täytyisi todellakin pyrkiä käyttämään kaikkia kanavia, ei ainoastaan diplomaattisia kanavia, vaan kaiken näköisiä think tankseja, verkostoja niin, että Eurooppa olisi mukana

Grazie per il gruppo verde, l'onorevole Kiitos ja sitten edustaja kaksi minuuttia. Grazie. I will speak in Estonian in order to show some solidarity. Kiitos. Minä aion puhua Viroa osoittaakseni solidarisuutta fennougrilaisia arktisia ihmisiä kohtaan. Maaliskuussa 2010 tässä samassa täysistunnossa puhuin tästä samasta aiheesta. Euroopan komissiota edusti silloin Catherine Ashton. Ja minä silloin vetosin häneen, että osoita idealismia ja tee ehdotus kansainväliselle yhteisölle siitä, että otetaan käyttöön moratorio luonnonvarojen louhimiselle ja hyödyntämiselle Arktialla. No, korkea edustaja samoin kuin monet parlamentin kollegat neuvoivat minua olemaan realistisempi Rehellisesti sanoen, en minä uskonut, että komissiossa olisi minkäännäköistä idealismia, mutta ainakin minä halusin tuoda asian esiin. Toisaalta komissio ei liioin ole osoittanut kovinkaan paljon pragmatismia tai realismia. Miksi muuten oltaisiin sellaisessa tilanteessa, jossa komissio ei halua kuulla mitään näistä 48 toimintakeinosta, mitkä esitettiin vuonna 2008? Ei tarvitse olla mikään britti euroskeptikko tietääkseen, että joka kerta kun on ongelma, niin komissio keksii jonkun uuden elimen. Olisi nyt sitten pankkivalvontaelin tai joku jokin muu valvontavirasto. Mutta jos me ole olemmeko kykeneet luomaan mitään arktista aluetta varten, onko tälle budjettikohta? Ei, ei ole. Komissio on itse asiassa vähentänyt rahoitusta seuraavissa rahoitusnäkyvissä 12 prosentilla verrattuna niihin lukuihin, jotka Fyyle mainitsi. Me haluamme olla pysyvä äh, tarkkailija arktisessa neuvostossa, mutta onko meillä edes asiantuntijoita tätä politiikkaa varten? Ei. Se, mitä minä haluan sanoa, on, että me emme ole valmiita ottamaan vastaan tätä paikkaa arktisessa neuvostossa, vaikkakin meidän pitäisi olla siihen valmiita. Pitäisi olla yhä enemmän selvää, että me tarvitsemme realistisen lähestymistavan ilmastonmuutokseen. Maailma tarvitsee arktisen alueen äh, globaalia hallintaa. Me tarvitsemme visioita siitä, millä ehdoin ja millä standardeilla olisi mahdollista toteuttaa esimerkiksi kaivostoimintaa, minkälaisia resursseja siellä on ja millä tavalla eh, esimerkiksi sotavoimat toimisivat alueella, mikäli mahdoll- välttämätöntä, millä tavalla esimerkiksi pelastustoimet järjestetään – minä tiedän, että monet eivät tue sitä, että arktinen alue olisi tällainen yleisesti suojeltu alue. Mutta kerron teille esimerkin Virosta. Ferdinand Frankel, joka äh, eli Virossa, antoi nimensä saarelle arktisella äh, alueella, vaikka hän ei koskaan itse päässyt tälle saarelle asti mutta eh, USA-lainen kapteeni, joka 45 vuotta myöhemmin saavutti tämän saaren, antoi, ehdotti, että saari saisi hänen nimensä. Nyt tämä on eh, luonnon eh, tai tällainen ympäristöreservaatti, jossa on suojeltu alkuperäiskansaa. Ja Medvedev vahvisti tämän alueen ö, tärkeyden. Jos Medvedev tämän ymmärtää, miksi me emme ymmärrä? Me tarvitsemme enemmän idealismia ja pragmatismia. Kiitos. Per il gruppo GUE, Sitten GUE-ryhmän puolesta Murphy, yksi minuutti. Thank you, President. Kiitos puhemies. Ei ole parempaa osoitusta siitä kapitalismin hulluudesta kuin se, että – millä tavalla toimimme ja arktinen jää sulaa. Voi olla, että 30-40 vuoden päästä kesällä ei enää jäätä ole, ja tämä vaikuttaa merenpinnan nousuun ja myös siihen dramaattiseen vaikutukseen, kuinka nopeasti maapallon ilmasto lämpenee jos ajatellaan, että Grönlannin jää sulaa, niin merenpinta voisi nousta seitsemällä metrillä. Ei Bangladesh ja, Mang- ja Malediivit, vaan myös Lontoo ja Los Angeles jäävät meren alle. Tämä on sadoille miljoonille ihmisille totta kai mahdollinen painajainen. Kuitenkin öljy- ja kaasuyhtiöt kuolaavat jo, kun ne saavat paremman pääsyn näihin uusiin äh, fossiilisiin polttoainelähteisiin uusia merireittejä aukeaa pohjoiseen. Maailman johtajat ovat nyt rynnimässä oikein kilvan arktisille alueille. Vaaditaan maailmanlaajuista toimintasuunnitelmaa niin, että pysyttäisiin erossa arktisesta alueesta. Tämä on kapitalistisma suunnitelmaa fossiilisen eh, polttoaine maailman hyväksi. Uh, Mr. Murphy, Edustaja Murphy, hyväksyttekö sinisen kortin kysymyksen? thank you, colleague. Uh, first of all, would you accept that the... Ensinnäkin hyväksyisittekö te sen, että ne ihmiset, jotka elävät siellä, että heillä on oikeus kehitykseen, ja toisekseen, Huomioitteko te myös, ettei tässä ollut mikään inhottava kapitalisti, vaan kommunistinen kiinalainen jäämurtaja, joka todellakin avasi tämän uuden merireitin. Joten se osoittaa, että tässä ole kysymys kapitalismista, vaan kiinalaisista kommunisteista, jotka halusivat voittaa tällä tavoin. Kiitos kysymyksestä. Totta kai olen samaa mieltä ihmisten oikeuksista, jotka asuvat siellä. Ne ovat ensisijaisia. En katso, että he puoltaisivat asuinpaikkansa tuhoamista. Me olemme eri mieltä siitä, miten pitää määritellä kapitalistiset tai kommunistiset maat vain sen takia, että on diktatuuri, joka kutsuu itseään kommunismiksi, niin, niin ei se välttämättä tarkoita sitä, etteikö olisi kom- kapitalistinen maa.

Kiitos. Ja sitten edustaja Gallagher, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Arktisen alueen suojelu harmonisesti väestön kanssa on oleellisen tärkeää. Alkuperäväestön oikeuksia täytyy puolustaa ja heidän asiansa täytyy selkeästi ymmärtää Euroopan unionissa. Aina kun käyn tällä alueella, minua muistutetaan siitä, että Euroopan parlamentti vastustaa hylkeennahkoja myyntiä ja se on kuitenkin keskeinen elanto. EUn täytyy käyttää kestävää resurssien hyödyntämistä, joka ei aseta vaaraan ympäristöä ja on eduksi paikallisyhteisöille. Euroopan parlamentin edustajat pysyvässä neuvostossa. Tämä on hyvä ajatus, olen usein käynyt siellä, on paljon edustajia Pohjoismaista, Yhdysvalloista, Venäjältä. Pysyvä komitea on ollut eturintamassa kansainvälisissä keskusteluissa. Korkean tason yhteistyö jatkaa seuraavassa kokouksessa kesäkuussa Norjassa. EUn tarve saada pysyvän tarkkailijan asema arktisessa neuvostossa on mainittu useaan kertaan. Olen kiitollinen niille jäsenille, jotka ovat tukeneet ajatusta ja komissio on ottanut tästä myös vaarin. Toivon, että saamme tälle myönteisen lopputuloksen. Mr. Ähm, äh, Gallagher. Äh, edustaja Gallagher, hyväksyttekö sinisen kortin kysymyksen? Um

koska tiedän että tämä kysymys on todellakin esimerkiksi kanadan lehdistössä ja muualla edelleen esillä. oletteko korjannut tätä väärinkäsitystä? Uh, no, ei se oikeastaan ole väärinkäsitys. Tiedän kyllä, että on olemassa poikkeus, mutta sehän ei ole minun näkemykseni, vaan kyse on erityisesti grönlantilaisten näkemyksistä, jotka siellä valtavat määrät äh, hylkennahkoja äh, pyytävät tällä hetkellä 380 000. Tämä on myös fakta. Ja jos seuraavalla kerralla sitten puhutaan äh, heidän kanssaan sitten, kun he käyvät parlamentissa ja kun ymmärretään, että tällaiset varastot on nahkoja, niin täytyy vain odottaa sitten oikeustapauksen tuloksia, joka on nyt käynnissä, ja olettaisimme, että saamme päätöksen aivan tässä kuukausien aikana. Kiitos. Grazie, la parola Kiitos. Sitten edustaja Eichhout, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Me puhumme täällä komission strategiasta ja arktisesta alueesta. Ja minun täytyy sanoa, että minä olen aika pettynyt tähän tietämykseen, vastuuseen, vuoropuheluun ja tietämyksessä puhutaan esimerkiksi tällaista ähm, matalariskisen poraustoiminnan käynnistämistä. Mitä komissio tarkoittaa tällä? Koska ajatelkaa esimerkiksi, mitä USAssa juuri nyt puhutaan Äh, esimerkiksi Philips on päättänyt äh, lopettaa kaikki äh, poraussuunnitelmansa ja monet ovat nyt sanoneet, että nyt ei lähdetä tälle alueelle poraamaan sen vuoksi, että se vaikuttaa nimenomaan ilmastonmuutokseen. Missä on komission idealismi? Miksi te ette sano, että me emme halua sinne porauksia, me haluamme suojella tätä aluetta ja se olisi tärkeä panostus EUlta sen sijaan, että lähdetään mukaan puhumaan tällaisesta matalariskisestä poraustoiminnasta. Ei sitä sitä ole. Grazie, onorevole Preda. Kiitos, edustaja Preda, puolitoista minuuttia. Puhemies, minä olen Islanti esittelijä ja olen totta kai kiinnostunut Euroopan unionin strategiasta arktisten alueiden suhteen. Islanti on pieni maa, mutta sillä on tärkeä rooli tällä alueella. Neuvoston uusi sihteeri on islantilainen. Ja Reykjavikissa lokakuussa pidetään sitten seuraava kokous. Kun edellisen kerran keskustelimme tästä aiheesta, niin todellakin olen tyytyväinen siitä, että komissio nyt sitten työstää tätä strategiaa. Tämä vaatii myös hallinnollista työtä. Nyt olisi oikea aika avautua myös muille toimijoille tällä alueella. Euroopan unioni on hyvin tärkeä panostaja arktisen alueen tutkimukseen. 2007-2013 me myönsimme 20 miljoonaa tähän tavoitteeseen. Pysyvän tarkkailijan status on kysymys, joka liittyy vastuulliseen kumppanuuteen – Minun mielestäni Kiinan tapauksessa oikeastaan kyse on kunnianhimosta enemmänkin kuin kumppanuudesta. Euroopan unioni kunnioittaa yhteisiä sääntöjä ja näin ollen yhteistyö olisikin kehityksen väline tällä alueella. Arktisen alueen maat tuntevat tästä esimerkkejä. Kiitos. Grazie, onorevole. Kiitos. Sitten edustaja Belet puolitoista minuuttia. Thanks very much, uh, Kiitos puhemies, komission jäsen, kollegat. Teollisuusvaliokunnan esittelijänä haluaisin keskittyä tähän erityisalueeseen, nimittäin öljyn ja kaasun etkiminen arktisella alueella. Me olemme kaikki eh, seuranneet eh, Shellin toimia Alaskassa ja se on selkeästi osoittanut, että eh, operaatiot arktisella ovat hyvin vaarallisia sekä ihmiselle että luonnolle. Monet myös tässä parlamentissa ovat vaatineet arktisen alueen öljynporauksen keskeyttämistä. Me kaikki tiedämme Grönlannin erityistilanteen toki, että EUlla ei ole mitään arktisia vesiä. Mutta tämä uusi äh, luonnos näistä kaasu- ja äh, öljynporaustoimista äh, josta tullaan päättämään pian. Me vaadimme, että porausyhtiöt joutuvat osoittamaan, että he vastaavat kaikista öljyn siitä, että öljyä pääsee mereen ja että heillä on vastuuta ja että he ovat vastuussa tulevaisuudessa myös mahdollisista offshore-porauksista arktisilla. Me toivomme, että komissio tukisi tätä laillista välinettä arktisessa neuvostossa ja toivomme todellakin, että meistä tulee pysyviä tarkkailijajäseneitä hyvin pian, mutta myös kansainvälisissä kontakteissanne komissiossa. Kiitos etukäteen. Grazie. Kiitos. Sitten Chyp, puolitoista minuuttia. Dziękuję pani przewodnicząca. Unia Europejska oczywiście ma ograniczony wpływ na... Puhemies. Totta kai EUlla on vain rajallinen vaikutusmahdollisuus siihen, mitä arktisilla alueilla tapahtuu. Tästä huolimatta jotkut jäsenvaltiot ovat arktisiakin maita ja EU itse pyrkii tarkkailija valtion asemaan arktisessa neuvostossa. Jotkut EU-jäsenvaltiot, niin kuin minun oman maani Puola, ovat sitoutuneita kehitystyöhön ja yhteistyöhön myös tutkimusasemilla, joilla on toteutettu jo lukuisia vuosia näitä tutkimusohjelmia. Meillä oli mietintö arktisista kysymyksistä ja kollegoiden kanssa tuin tarkistuksia. Tarkistuksessa heijastuu esimerkiksi tutkimusinfrastruktuurikysymys niin, että voitaisiin merenpohjaa tutkia. Ja tutkia mahdollisuuksia löytää uusia merireittejä. Tähän on käytetty paljon rahaa. Tämä ei tietenkään vielä riitä. Jotkut haluaisivat vielä enemmän määrärahoja. Olemme kuitenkin vakuuttuneita siitä, että tämä ympäristö on äärimmäisen tärkeää myös ilmastonkin näkökulmasta, luonnonvarojen näkökulmasta ja inuittien alkuperäisväestön elämän kannalta. Kaikki päätökset, jotka johtavat muutoksiin ympäristössä, täytyy pohtia todella syvällisesti. Sen takia EU:ssa meidän on puhuttava näistä aiheista, jotta ei käy niin, että sitten joku pystyttääkin sinne merenpohjaan arktiselle alueelle lipun ja toteaa, että tämä kuuluu meille. Kyse on maailman perinnöstä. Grazie, ora per il... Kiitos. Sitten menettely ilman puhujalistaa Kiitos, arvoisa puhemies. Arktinen alue on strategisesti yhä tärkeämpi ja tärkeämpi alue. Ilmaston lämpeneminen ja jään sulaminen tuolla alueella on mahdollistanut vedyn poraamisen alueella. Se kiinnostaa useita eri maita. Euroopan unionin täytyy olla tärkeässä roolissa, kun tuetaan alueen yhteistyötä ja lisäksi sen täytyy voida auttaa niissä haasteissa, joita alueella on. Lisäksi on edistettävä luonnonvarojen kestävää ja järkevää käyttöä tuolla alueella. Energiavarat, joita on löydetty jäämereltä, on hyödynnettävä vastuullisesti niin, ettei alueen ekosysteemi kärsi. Olen erityisen huolestunut siitä, että kyseisellä alueella saattaa alkaa todellinen kilpailu luonnonvaroista. Karas. Kiitos ja sitten Karas. Puhemies, komission jäsen. Haluaisin kertoa Euroopan parlamentille, että ensi keskiviikkona arktisten valtioiden parlamentaarinen konferenssi on käynnissä. Ja sen vuoksi osallistun myös tähän keskusteluun, koska minä edustan parlamenttia tuolla ensi viikolla. Ja parlamentin tarkistukset tähän päätöslauselmaan esitän siellä erityisesti vaatimuksen siitä, että toukokuussa Arktinen neuvosto Korinassa antaisi Euroopan unionille eh, tarkkailijastatuksen. Olen kuitenkin kuullut, että Kanada ja Venäjä haluavat tämän pysäyttää. Ja sen vuoksi pyytäisinkin, että kaikki läsnäolijat käyttäisivät kaikkia yhteyksiänsä ja mahdollisuuksiaan niin, että me saisimme toukokuussa eh, positiivisen äänestystuloksen. Meillä on kolme jäsenvaltiota täysjäsenenä, meillä on Islanti hakijamaana, meillä on kuusi tarkkailijajäsentä ja ensi viikolla tässä parlamentaarisessa konferenssissa käytämme hyväksemme eh, sitä, että pyrimme tuomaan esiin siellä kaikki meidän strategiamme ja ajatuksemme ja pyytäisinkin, että tekisimme komission kanssa läheistä yhteistyöstä asiassa. Grazie. La parola al commissario. Kiitos ja sitten komission jäsen Fyyle. Madam uh, President. Kiitos puhemies, arvon jäsenet. Ensinnäkin haluaisin kiittää teitä kaikkia teidän arvokkaasta osuudestanne tänä iltana. Tämä parlamentti on ollut hyvin tärkeä asian eteenpäin viejä Euroopan unionin arktisen politiikan kehityksessä. Ja tänä iltana te olette jälleen kerran painottaneet sitä, että arktinen alue on alue, joka vaikuttaa meihin kaikkiin täällä. Te olette viitanneet useita kertoja alkuperäiskansoihin, ja haluan sanoa hyvin selkeästi, että Euroopan unioni pyrkii löytämään soveliaita tapoja varmistamaan sen, että arktisten alueiden alkuperäissä kansat ovat eh, tietoisia ja että heitä kuullaan Euroopan unionin politiikasta aina, jos se heitä koskee. Ja että heille tarjotaan eh, hyvät tavallaan eh, mahdollisuudet eh, esitellä omat instituutionsa ja vaateensa. Tämä komissio ja ulkosuhdehallinto tulee kiihdyttämään ponnisteluitaan jatkaa jatkuvia eh, vuoropuheluita alkuperäiskansojen edustajien kanssa. Teitte selväksi, että arktinen alue itsessään tarvitsee tukea nyt kun sillä on edessään valtavat ympäristö- ja taloushaasteet, jotka vaikuttavat ei ainoastaan tänä päivänä, vaan ne vaikuttavat myös tuleviin sukupolviin. Yhteistyö on avain. Meidän on kannettava vastuumme ja oltava mukana tukemassa ja löytämässä ratkaisuja. Ja tässä yhteydessä minä haluaisin hieman puhua tätä puhua tästä öljynporausasiasta arktisella alueella. Arktiset valtiot ja Euroopan unioni unionilla on yhteiset intressit siinä, että arktisten alueiden luonto, luonnon resurssit sekä maalla että merellä, joko pinnalla tai pohjalla, että niitä käytetään, hyödynnetään kestävällä tavalla ja että se ei heikennä arktista ympäristöä ja että se hyödyntää paikallisia yhdyskuntia. Enemmistö tämän päivän tunnetuista resursseista ovat tämän 200 maili, merimailin alueella tai arktisen, äh, arktisten val, rannikkovaltioiden alueella. Täällä keskustelussa keskityttiin myös yhteistyöhön muiden valtioiden kanssa. Ja me olemme tehostaneet jo keskusteluita esimerkiksi yhteis- y- USA ja Kanadan kanssa arktisesta tutkimusyhteistyöstä. Euroopan unioni on käynnistänyt keskustelut arktisista asioista myös Norjan kanssa ja Islannin kanssa, jotta löytäisiin synergiaa politiikassamme. Meillä on myös menestyksekkäät yhteistyö Islannin ja Venäjän kanssa pohjoisen ulottuvuuden puitteissa. Ja kumppanuus Euroopan unionin ja Grönlannin välillä avaa myös uusia tärkeitä mahdollisuuksia tukea aluetta meidän politiikkamme jatkokehitykseen vaikuttaa luonnollisesti myös tämä tarkkailija-asema hakemus arktiselle neuvostolle ja me luotamme siihen, että arktisen neu- arktisessa neuvostossa, aivan kuten arvon jäsen Karas juuri sanoi, ja haluan tässä myös syventää tätä EU EUn arktinen politiikka, tämä 2010 tiedonannossa, ei siinä ollut kysymys mistään strategiasta, ainakaan vielä. Arktinen politiikka, sitä on kehitetty vuodesta 2008 lähtien, ja se on yhä vielä oikeastaan kehitysvaiheessa. Ja nämä keskustelut, kuten tämä tämän iltainen, ne auttavat rakentamaan edelleen ja myös määrittelemään näitä asioita niin, että yhtenä kauniina päivänä kykynemme esittelemään suosituksen, jota voitaisiin kutsua strategiaksi jonka pohjalla olisi läheinen yhteistyö korkean edustajan yhtäältä, komission kanssa yhtäältä ja että huolehdittaisiin koordinaatiosta. Tämä vuoden 2010 tiedonanto ja erityisesti tämä työasia kirja, jossa mietittiin näitä toimenpiteitä, kun kehiteltiin Euroopan unionin arktista politiikkaa niin äh, niissä on otettu, siinä on otettu oikeastaan esiin enemmistö parlamentin vaatimuksista, varsinkin mitä tulee äh, alueellisten ja tutkimusohjelmien koherenttius ja se, että vahvistetaan yhteyksiä arktisten alueiden alkuperäiskansoihin. Euroopan äh, komission eri virastot ovat myös osallistuneet aktiivisesti arkti sitten Ark- Ark- Ark- arktisen neuvoston työryhmien työhön. Tässä haluaisin vielä ihan lyhykäisesti myös viitata rahoitukseen. Rahoitusmahdollisuudet. Rahoitusmahdollisuuksia tutkitaan tällä hetkellä huomioiden monivuotinen rahoituskehys. Horizon 2020 alueelliset ja rajat ylittävät ohjelmat ovat todennäköisesti näitä avainalueita eh, tässä, kun etsimme painopisteitä. Ja nyt palaan vielä tähän meidän hakemukseemme. Olen kiitollinen arvon jäsen Karaksen sanoista me luotamme siihen, että arktisen neuvoston jäsenet tekevät oikeudenmukaisen päätöksen ja että he huomioivat erityisesti ne merkittävät kontribuutiot, mitä Euroopan unioni voi tuoda mukanaan tälle tärkeälle alueelle. Kiitos. Grazie commissario. La... Kiitos komission jäsen. Keskustelu on päättynyt. Äänestys toimitetaan kesäkuun istunnossa. Huomenna jatketaan istuntoa siis 18.4. Kello, yhde, kello Esityslista on julkaistu ja se on saatavilla Euroopan parlamentin internetsivuilta. Istunto on keskeytetty.